Arvoisat parlamentin jäsenet, jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirja on jo saatavilla. Jos siihen ei ole huomautettavaa, voimme katsoa sen hyväksytyksi. Ja siirrymme ensimmäiseen kohtaan iltapäivän esityslistalla. Yhteiskeskustelu lääketurvatoiminnasta.